Good morning. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tämän aamun kokoukseemme. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla ennen kuin Vesiniirja saa esitellä mietintönsä. Toivottaisin tervetulleeksi tanskalaiset vieraamme. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Lähdetään liikkeelle mietintöluonnoksen käsittelyllä aiheena sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EUn tulliunionia ja sen hallinnointia kehittämällä. Virginie Rosier on esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia Liz. Tänään tämän al- oma-aloitteinen mietintö Tuuliliitosta, sen hallinnoinnista, miten sitä vahvistetaan, miten se vaikuttaa sisämarkkinoiden kilpailukykyyn. Tämä mietintö liittyy kontekstiin, johon saan muitakin mietintöjä, joita olemme hyväksyneet, kohta hyväksymään. että erityisesti Selimevits-kollegamme, ja miten on pidennetty siirtymävaihetta menettelytavoissa kuin jotka ovat muita kuin tullikohdeksisten Grapinin mietintö tulliyhteistyöstä tai kollega Pospisilin mietintö tullilaitteiston rahoituksesta – on rahoitusalan mietintö ja teknisiä mietintöjä, erityismietinnöt ja tilintarkastustuomioistuimen katsaus liiton tilanteesta. Siksi haluan kiittää teitä ja muistan nämä aika voimakkaat puheenvuorot tässä kuulemisessa. Myös meidän ryhmässämme käsiteltiin vilkkaasti tullikysymyksiä. Tullipolitiikkaa tätä voidaan, tätä mietintöä voidaan nähdä teknisenä, että tämmöisen on niin poliittinen kysymys. Kuitenkin no, tämä on eurooppalaista lainsäädäntöä ei, ja sitä kannattaakin käsitellä. Mutta siis tulliliitto, se on hiukan tällainen kulmakivi koko unionille. Erittäin tärkeä politiikan olla keskeinen sellainen ja äärimmäisen poliittinen, koska tavallaan se liittyy siihen, miten määritellään ja syvällisesti saadaan EU toimimaan. Jos nyt on joku tapaus, joka korostaa keskeistä luonnetta ja olennaisuutta kohesiossa, me on juuri tämä Brexit, siis millainen häiriö tähän on syntynyt. Ja tämä on yksi kohta, jota käsittelen, on tiettyä välinpitämättömyyttä mielestäni jäsenvaltioiden puolella. Komission pitäisi saada tavallaan vähän jäsenvaltiota hereille ja liikkeelle ja muistuttaa, kuinka keskeisestä politiikasta on kysymys. Meillä, me lainsäädäntöt hyväksymme tulikodeksin 2013 kahden vuoden keskustelujen jälkeen neuvoston ja komission kanssa. Ja tämä asetus puhuu siitä, kun 2020 odotetaan vahvuutta, joustuvuutta, sujuvuutta, nopeutta, ja nyt sitten mietitään 20, vuosi 20, on no ihan no, no, kulman takana ei ole aikaa enää jutella ja asiasta. Ja kuitenkin tämä päätös tehtiin jo 2013, muistuttaisin siitä. Tällä tahdilla täytyy sanoa, että aina ollaan sitten tällaista huomenna pitää alkaa vauhdittaa juttuja. Ja aikaa vaan kuluu. Mutta muistuttaisin kuitenkin siitä, jos ajatellaan vanhaa tullikohdista, niin tämä moderni, sitä edettiin 2013 viisas, sitä hyväksyttiin 2008. Tässä mietinnössä Selimovic ehdottaa, että lykät pidennettäisiin siirtymällä vuoteen 25. Siis 20 siis vuotta menisi siihen, että voidaan puhua tullimenettelyiden kehittämistä, joka liittyy kuitenkin sisämarkkino- sisämarkkinoihin olennaisella tavalla. Siis huolimatta tämän työmaan laajuudesta, ja näitä, näistä teknisistä laitteista, niiden pitää olla valmis siirtymään vaiheen alkaessa. Ja näin ollen komission ja jäsenvaltioiden pitää seurata olennaisia periaatteita prosessissa, jotka on määritelty ajat sitten, antaa meille lainsäätäjille näkyvyyttä ja pitää kiinni sitoumuksista. Pitää muistuttaa tässä komission roolista perussopimusten takaajana – sen pitää iskeä nyrkkiä tarvittaessa pöytään, ja jos jäsenvaltiot eivät pidä kiinni sitoumuksistaan, pitää ryhtyä toimiin, koska tässä vaarannetaan kuitenkin perustavanlaatuinen politiikka EU-ssa. Tietenkin on teknisiä määrityksiä, niiden ei pidä vailla joka päivä, joka ikisen lainsäädännön muutoksen yhteydessä, niin kuin, ja lainsäätäjänä meidän pitääkin valvoa, että näin käy. Mutta komission tehtävä on jättää, on valvoa, että neuvosto ei ajele loputtomasti koska muutoin jatkuvasti joudutaan sopeuttamaan välineitä uuteen täytäntöönpanoon, joten ongelmat, joita on tullut, niiden pitää auttaa meitä myös, jotta aikanaan sitten saadaan yksinkertaistettu vahvempi tullihomman hallinnointi ja rahoitus, joka vastaa tarpeita ja pyrkimyksiä. Tässä vedotaan myös siihen, että yhdenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla sovelletaan tulliliittoja ja yhteistyötä enemmän tulliviranomaisten kanssa, sitten komission ja sen valtion yhteiset toimenpiteet ja sitten hyväksytään suuntaviivat, jotta voidaan auttaa tulliviranomaisia toteuttamaan yhdenmukaista politiikkaa. Tarkastuksen aikaraja on 28. marraskuuta ja minä toivon, että me pystymme löytämään yhteisen lähestymistavan ryhmien kesken tässä valiokunnassa tietenkin Öö, voitte luottaa minuun tässä. Kiitos paljon EPP-ryhmän nimissä. Edustaja Seinfeld on esittely. Olkaa hyvä. bardzo. Kiitoksia puheenjohtaja. Rozmawiamy na temat bardzo... E, e, niin, kun me puhumme tässä kyllä nyt erittäin tärkeästä kysymyksestä, ja se on myös monimutkainen, ei ainoastaan tärkeä. Esittelijämme puheenvuorokin osoitti sen. Tässä on monia monituisia asioita, joista täytyy keskustella. Voin todeta, että minä itse näen tämän kysymyksen, tai tarkastelen sitä usealtakin kantilta – Ensinnäkin valtion näkökulmasta. Tämä liittyy oikeastaan siihen, millaiseksi me näemme EUn instituutiona. Sitten tähän liittyy ra- rahoituksellinen näkökulma ja sitten kansalaisen näkökulma. Kansalaisen näkökulma kuluttajana. Tässä puhumme tietenkin kuluttajan suojan korkeasta tasosta – ja voimme tarkastella tätä kysymystä myös yrittäjien näkökulmasta, yritysten liike-elämän näkökulmasta. Liike-elämä liittyy myös tullikoodeksiin, näihin tullikysymyksiin, joita me emme ole vieläkään ratkaisseet. Kun me keskustelemme näistä ongelmista, eikä ainoastaan sisämarkkinavaliokunnan silmin, vaan esimerkiksi ulkomaan kaupan näkökulmasta, niin vo, voimme näe, nähdä tämän kysymyksen tavallaan kansainvälisten sopimusten näkökulmasta ja kansainvälisen kaupan näkökulmasta. Voimme, me, me voimme ajatella vapaa kauppasopimuksia, palvelusopimuksia ja niin edespäin ja niin edespäin. Täytyy tässä sanoa, että olen ihan samaa mieltä sen kritiikin kanssa, jota esittelijä esitti. Kritiikki liittyi siis IT-järjestelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tämä on ihan tämmöinen peruskysymys. Mutta on myös muistettava se, että tällaiset viivästykset aivan varmasti aiheuttavat ongelmia kuluttajien näkökulmasta, liike-elämän näkökulmasta. Jos me, no, jos me emme pysty panemaan tätä lakia, lainsäädäntöä, niin sillä saattaa olla hyvinkin kielteisiä seurauksia muun muassa niille kansalaisille, joiden verokohtelukin saattaa liittyä tähän asiaan ja tämän asian ratkaisemiseen. Tässä asiakokonaisuudessa meidän tulisi mennä seuraavaan suuntaan. Yritän tässä nyt ehdottaa sellaisia tarkistuksia, jotka vahvistavat uudestaan yrittäjän ja kansalaisen asemaa. Ja yritän tietysti ottaa huomioon myös aikataulut tietysti kun me keskustelemme Tulliliitosta ja siihen liittyvästä asetuksesta, tullikoodeksista, niin meidän täytyy aina muistaa, mikä poliittinen tilanne EU:ssa on. Me emme enää voi puhua abstraktilla tasolla. Tämä ajanjakso, jota me tässä arvioimme, ja myös kun ajatellaan tulevaisuutta, niin mitä enemmän aikaa kuluu, sen enemmän asiat mutkistuvat ja Brexit-prosessi on epäilemättä tietynlainen uhka. Sillä tulee olemaan vaikutusta tulliliitolle ihan noin yleisesti puhuen, eli riippuen siitä, mitkä ovat Brexit-neuvotteluiden lopulliset tulokset. Ja toisaalta – Brexit vaikuttaa ihan konkreettisesti ihmisten elämään. Ajattelen tässä vaikkapa Irlannin rajaa, tullirajaa. Muistakaa myös Gibraltar. Sehän on myös aika ongelmallinen asia EUlle. Se on ongelma, vaikka ei edes puhuttaisi Brexitistä. Eihän se ole edes mikään salaisuus. Realiteetti on se, että Gibraltaria käytetään – paitsi laillisiin tarkoitusperiin, eli lailliseen liiketoimintaan, mutta myös laittomaan. Ihan vähän aikaa sitten olemme kuulleet muun muassa savukkeiden, laittomien savukkeiden salakuljettamisesta Gibraltarin kautta. Mitä tapahtuu, jos Brexit-ehdoista ei neuvotella – ja mitä tapahtuu Gibraltarilla ja Irlannin rajalla? Ongelmia saattaa tulla, mutta niistä tässä mietinnössä ei puhuta. Minä olen sitä mieltä, että tulisi kuitenkin puhua. Kiitos. Thank you very much. And then for Aldi we have... Kiitos oikein paljon edustaja Selimovic Alden nimissä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Ensin kiitokset esittelijälle – Kuten jo tiedätte, tämä liittyy siihen, mitä on tehty yhteisen sähköisen järjestelmän osalta tällä valiokunnassa. Valitettavasti jouduimme siirtämään määräaikaa vuoteen 2023. On sanottava, että tämä on hyvin kunnianhimoinen mietintö, se on hienoa. Siinä on paljon teknisiä kysymyksiä, näin se on, sille ei voida tehdä mitään. Olen sitä mieltä, että tuo ryhmä, joka mainitaan siellä, Catalyst Group, olisi ihan hyvä ehdotus. Mutta mitä sitten tulee siihen, että on jouduttu lykkäämään, olemme joutuneet hyväksymään sen, että lykkäätään kysymyksiä jatkoneuvotteluihin neuvoston kanssa, niin olen kyllä esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että lopullinen käyttöönotto lykkääntyy edelleen. Täällä itse asiassa valiokunnassa sovittiin, että lykkäystä voidaan jatkaa vuoteen 2023. Tämä on minun mandaattini täällä neuvotteluissa. Ei 2025, vaan vaadimme tuota 2023. Koska kuten sanoitte, tässä on mennyt jo parikymmentä vuotta ja kyllä tämä nyt jo riittää. Minä olen kuullut kaikenlaisia tekosyitä tämän parikymmenen vuoden aikana, mutta lopulta jonkun on nyt sanottava, että tämä on nyt toteutettava. Uskon, että se, että ei pystytä rakentamaan yhteistä IT-järjestelmää, kyllä haittaa koko tulliunionin parempaa hallinnointia. Se on tässä vaarana. Toiseksi, kuten molemmat kollegat puheenvuoroissaan mainitsivat, Brexitin vaikutus, missä muodossa se sitten tapahtuukaan, ovat hyvin vaarallisia, koska emme tiedä, mikä lopputulos on. Emme halua puuttua neuvotteluihin. Emme halua mitenkään antaa sellaista käsitystä, että me puutumme näihin neuvotteluihin, mutta kuten eilen sanoimme, kyllä meillä pitää olla jonkinlaista varantoa, jotta selviämme mahdollisesti syntyvistä ongelmista – jos ongelmia syntyy ja Brexit toteutuu. Toisaalta pitää olla yhteinen IT-järjestelmä, jotta voidaan hoitaa näitä asioita. Mikä tahansa Pohjois-Irlannin kysymys on, miten sitten Gibraltar ja muut kysymykset, miten nämä sitten ratkaistaankaan, niin jos meillä ei ole IT-järjestelmää käytössä, niin silloin nämä ongelmat vain pahenevat. Tämä on valtavan tärkeää. Tämä ei ole helppoa, mutta tämä on toteutettava. Kaikki pehmeän rajan ratkaisumahdollisuudet ovat riippuvaisia siitä, että on kunnolliset IT-järjestelmät käytössä. Mutta niitä ei ole käytössä, jos nämä viiveet toteutuvat, joista mietinnössä puhutaan. Toivoisin, että kaikki pitävät kiinni määräajoista ja että varauduttaisiin, jos syntyy ongelmia, joita ei pystytä ennakoimaan nyt vielä. Mielelläni teen jatkotyötä kaikkien kanssa tässä kysymyksessä. Kiitos. Kiitos. Kuoryhmän nimissä edustaja De Jong. Thank you very much, uh, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. On ilo keskustella tästä jälleen valiokunnassa kiinnittää hiukan huomiota tullikysymyksiin. On todellinen ilo lukea tätä esittelijän laatimaa mietintöä. Minulla on hänelle kuitenkin kysymys. Vieläköhän hän kuitenkin kuuntelee? If she's not listening, I can just... Jos hän ei kuuntele Virginia, voisitko istua paikallesi? Sorry. Mr. de Jong, uh, yeah, Monsieur de Jong qui veut uh, Edustaja Dian haluaisi kysyä jotakin. Sanoin tässä, että pidän kovasti mietinnöstäni ja kunnianhimon tasosta siinä. Se on tärkeää. Me puhumme täällä Brexitistä ja me tästä valiokunnasta vierailimme paikan päällä ja meillä on digit digitaalio, digitalisaatio tavallaan jo käytössä ja siksi meidän on helpompi keskustella brittien kanssa, minkälaisia seurauksia Brexitä syntyy ja miten käsitellään muun muassa satamia ja niin edelleen. Nyt kuitenkin, ja tässä nyt kysynkin sinulta, ehkä voit tähän re- reagoida myöhemmin. Tämä mietintö on todella hyvä. Ei mitään muutosehdotuksia tähän tekstiin tässä muodossa on tällä hetkellä, mutta on paljon enemmänkin, mitä voimme sanoa UCC-stä, yhdessä tulikodeksista ja käytännöistä. Olen tässä mietin hiukan, aikooko esittelijä laajentaa sovellusalaa, että otetaan mukaan myös että mitä tämä ko- You talk about guidelines, but maybe we, we can extend that. Tullikohdista itse tarkoittaa vai sanotteko jo ei. Meidän pitäisi korostaa todellakin kysymykset, jotka löytyvät täältä. Jo erityisesti digita, digi, digitalisaatio on tärkeä kysymys tällä hetkellä. Joko monia tarkistuksia tai vain muutamia, kaikki on kyllä minulle ihan mahdollista. okay, thank you. Selvä, kiitos Dennis. Ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, antaisin puheenvuoron Euroopan komissiolle. Just Thank you very... Kiitoksia kovasti. On selvää, että komission puolelta Tulliliiton uudistaminen on erittäin tärkeä asiakokonaisuus ja olen pitkälti yhtä mieltä jäsenten kanssa Tulliliiton merkityksestä. Se on perustavaa laatua oleva elementti Euroopan rakenteissa. Ja aiemminkin on sanottu, että nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että meidän täytyy valitettavasti puhua viivästyksistä IT-järjestelmän täytäntöönpanossa, mutta pari lyhyttä kommenttia. Tällä hetkellä me emme ole sellaisessa tilanteessa, jossa täytyisi siirtyä paperijärjestelmästä kerralla uuteen IT-järjestelmään. Moni sellainen asia, jota jo nyt tehdään, on jo täysin digitalisoitua. 90 prosenttia tuontiilmoituksista tehdään IT-järjestelmin. Tällä hetkellä keskustellaan hyvin monimutkaisesta tiettyjen järjestelmien päivityksistä – jotka ovat yhteydessä sekä keskitettyyn järjestelmään että hajautettuihin järjestelmiin. Ja äh, olen kyllä yhtä mieltä siitä, että meillä ei ole varaa äh, aiheuttaa kaaosta, kun järjestelmää toteutetaan. Vaarat kaupankäynnille, jos meillä on järjestelmiä, jotka eivät ole yhteen toimivia ja yhteen sopivia, niin ne ovat kyllä korkeat. Kuten sanoin, niin monet järjestelmät toimivat jo oikein hyvin. NCTS eli transitjärjestelmä järjestelmä joka yhdistää paitsi kaikki jäsenvaltiot myös eh, ne EU-jäsenet, jotka ovat transit-yleissopimuksen jäseniä, niin tämä toimii jo hyvin, mutta eh, päivittäminen vaatii paljon yhteistyötä, ei ainoastaan jäsenvaltioissa, vaan myös kolmansissa maissa, kuten Sveitsissä, ja tämä täytyy toteuttaa kielikeskellä suuta. Eh, tähdentäisin sitä, että täällä mietinnössä sanotaan, että komissio ei ole antanut riittävästi tietoa aikarajojen pitkittämisestä. Tämä ei ehkä ole ihan perusteltua siinä mielessä, että sikäli kun olen ymmärtänyt, ymmärtänyt niin tämä liittyy tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin, joka koskee taas komissiolle annettavaa tietoa, mutta me olemme aivan selkeästi kertoneet syyt ja perusteet kyllä – ja jos palataan siihen, että on syytä välttää kaaosta ja suunnitella perusteellisesti, niin ehdotushan tehtiin vuonna tehtiin siten, että sitä edelsi pitkällinen konsultaatioprosessi. Ja tarkoitus oli saada kunnianhimoinen, mutta realistinen suunnitelma IT-järjestelmän käyttöönotosta. Ja sitten muutama kommentti itse mietinnöstä liittyen niihin toimiin, jotka jäsenten mielestä olisivat sopivia. Ensinnäkin UCC-työohjelman päivittäminen on tärkeä asia meille, mutta ei sitä voi tehdä ennen kuin olemme päättäneet siitä, laajennetaanko tätä aikarajaa, pidennetäänkö tätä aikarajaa. Korostaisin sitä, että UCCn työohjelmassa on myös yksityiskohtainen työohjelma ja me kuulemme sekä kauppa-alan asiantuntijoita että jäsenvaltioita ja me suositamme myös me toteutamme myös suosituksia ja UCC-suosituksia, mukaan, mukaan luettuna ne osiot, jotka eivät liity uuteen ITT-järjestelmään. Ja korostaisin tässä vaiheessa, että tällä hetkellä UCCtä täytäntöönpannan koko prosessi ei ole jumissa – Jotkut osiot ovat tällä hetkellä pysähdyksissä, mutta vain muutamat. Ja mietinnössä puhutaan myös siitä, että teknisiä ja funktionaalisia spesifikaatiota ei ole päivitetty. No ei, emme me voi tehdä päätöksiä tai muutoksia vain muutosten tekemisen tähden. Ja meidän täytyy välttää juuri sitä kaaosta, josta esittelijä puhui. Ja lopuksi Yksi komission tärkeimmistä elementeistä, kun halutaan varmistaa asianmukainen täytäntöönpano, on se, että, että saadaan myös riittävä rahoitus EUn tasolla siihen, että me voimme täytäntöönpanna asiat vuoteen 2020 mennessä – ja me pidämme kyllä huolen siitä, että teille kerrotaan kaikista kehityskuluista sitä mukaan, kun niitä tapahtuu. Uh, Kiitos oikein paljon. Ja sitten puheenvuoro takaisin esittelijälle, Virginia Rosier. Merci. Kiitoksia. Vastaan ensin Denisille, mutta hän ei... Tähän... niin no, vastaan mistä tässä mietinnössä pitäisi olla kysymys. Tämä on siis valiokunta aloitteiden mietintö. Ei voida tehdä, on ra- rajallinen mitta tälle mietinnölle, ei voitu mitenkään käsitellä kaikkia aiheita. Kun ajatellaan sitten tullikoodeksi ar- arvostelua, haluaisin nyt rajoittua vain hallinnollisiin kysymyksiin ja siihen, miten hyvin sovelletaan sääntöjä, koska niin kuin tässä sanoin, jos alkaa tarkastella uudestaan tullikodeksi, silloin pitää taas muuttaa näitä spesifiointeja ja sääntöjä, eikä koskaan pystytä lähentämään lähentymään tässä määritelmässä, jota pitää alkaa toteuttaa mm, mm, niin keskittyisi hallintokysymyksiin. No joka tapauksessa, jos pitää arvostella, niin se ei välttämättä saa koskea koko järjestelmää, silloin mennään aika pitkälle ja pitäisi puhua vain periaatteessa kysymyksiä eikä pidä kyseenalaistaa hyvää toteutusta aikataulun mukaisesti. Kyllä, 2023 sitä minäkin toivon. Se on parlamentin kanta. Sitten nähdään, kuinka käy neuvotteluissa, mutta kyllä, tätä me pyydämme. Ja kiitän komissiota näistä selvityksistä selvennyksistä ollaan paljon kuultu tästä riski, riskiperustelusta, niin pitää hallinnoida sitä eh, ja riskejä, mutta eh, en ole varma, että tämä on linja, mitä haluamme, jos ei mitään tehdä. Me luotamme tässä teidän eh, taitoon löytää hyvä kompromissi turvallisuuden ja kunnianhimoisen pyrkimystason välillä. Kiitos oikein paljon ja kuten jo ilmoitettiin, määräaikatarkistusten jättämiselle on 28. päivä marraskuuta kello 12. Kiitos oikein paljon. Tähän päätämme tähän esityslistan kohdan käsittelyn. Odotamme kaksi minuuttia vielä ja sitten aloitamme äänestykset. Uh, maybe before we start uh, the vote, um, we... Kiitos ennen kuin me äänestämme. Huomaamme, että nyt on muita jäseniä paikalla, jotka korvaavat uh, taas toisia jäseniä. Olemme saaneet muutoksia EPPltä. Herra Sigovel korvaa Rova Komia SD-ryhmästä. Velvo korvaa Gutierrez ja, ja, ja ja Guesta, minä korvaa Mastalkaa, Hock korvaa Cheisakia, Lambert, Lambert korvaa Durania. Jos mahdollista, haluaisin tästä vielä nämä ilmoitukset hiukan aikaisemmin ennen äänestystä. Se olisi hieno asia. Kiitos. Okay, we will uh, start with the vote. Aloitamme äänestyksen ensimmäinen teksti, josta äänestämme on lausunto rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano. Maria Grappini, esittelijä. Ensin kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suoraan johdanto-osan, äh, loppuäänestyksen niin se otetaan koneäänestyksenä, siis koko tekstistä. We close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27-2 tuloksella yksi tyhjää, joten onnittelut Rova Grappinille. That means that we uh, can... Voimme siis siirtyä seuraavaan äänestykseen. Aiheena on edustajakanteet kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi. Esittelijä on Dennis de Jong. Ensin tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten siirrymme kompromissiin yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten meidän pitäisi siirtyä kompromissiin kaksi, mutta ennen kuin kompromissista kaksi äänestetään, äänestetään ensin liitteistä. Noin sivulla 28. Mm-hmm. Has everybody... Uh... Ovatko kaikki löytäneet? Ja minulla on ehdotus. Meillä on paljon sulikin tarkistuksia. Voisimmeko, kysyisin vain, voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 300-319. Sopiiko tämä kaikille? Hyvä, siis tarkistukset 300, 300 319 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kyllä, se ei olisi muuttanut mitään, joten kyllä se on hylätty. Ja sitten jatketaan. Tarkistus 320 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olitte oikeassa. Ja sitten tarkistus. Tarkistukset kysyisin vain, olisiko mahdollista yhtenä ryhmänä äänestää Julia Redan tarkistuksista. 321, 22, 23, 24, 25, 26, eikö? Selvä. Tehdään yksi kerrallaan. 321 puolesta vastaan tyhjää. Uskakseni hylätty, mutta tarkistetaan. 321. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö luulen, mutta Tarkistetaan 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 322 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. It's very difficult. We close the vote. Yeah, it is adopted. Hyväksytty. Pahoittelut. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Sama enemmistö, todella. 323 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ryhmien sisälläkin on vähän eroja. We close the vote. And that is... Äänestys päättyy hylätty. Then amendment 19 in favor. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan jälleen. We close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 324 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 325 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 326 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 327 puolesta vastaan, tyhjää, Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 328 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 24 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 331 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 332 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 333 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 334 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 335 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. En nähnyt ihan kaikkia käsiä. Hyväksytty 336 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 337 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 338 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 339 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistetaan. 339. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt palaamme siihen, missä olimme alussa, eli kompromissi 2. Kompromissi 2, sivu 3 Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. We close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 139 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten Tämä raukea, raukea. 144 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hylätty, mutta tarkistamme 144 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 162 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tätä tarkistamme? Sopii 166 koneäänestyksenä. We close the Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten vuorossa tarkistus 172 ja 173 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai, haluatte koneäänestyksen? Minusta kyllä näytti selvältä. 175 koneäänestyksenä. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 Ai, haluatteko, että tarkistetaan? Kyllä käy. 177. We close the vote. Äänestys päättyy, hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tuloksen 178 koneäänestyksenä. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tämän, siis yhdeksän uudestaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 156 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 183 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 184 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 187 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, Komission alkuperäinen tekstiehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 It's around page 20. Noin sivulla 20. Kompromissi 6 puolesta ja vastaan tyhjää. Hyväksytty sitten 25, 249 puolesta 249 puolesta vastaan äänet tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tämän 252 koneäänestyksenä. We close the vote. Äänestys päättyy. Yksi liikaa SD-ryhmästä. Mark. So it is adopted. Hyväksytty. Sitten 253 puolesta. Chair, there is a problem. There is no translation. Ongelma portugaliksi ei ollut Portugalin kielestä mm, käännöstä ei ollut tälle tarkistukselle, joten en voi äänestää. Yeah, no, no translation. Ei portugalin kielistä käännöstä. Sitä ei ole saatavilla. ah, the text, sorry, sorry. Ai ei tulkkaus, vaan teksti, sanoo puheenjohtaja. Ei ole käännetty tarkistusta. We will check. 253. yes. Of course, we cannot vote. What I'm going to vote? There is no... Mistä minä äänestän? Minä en tiedä, mistä äänestetään. Sääntöjen mukaan jos tarkistusta ei ole käännetty kaikille kielille, ei voi äänestää. So then we don't vote on that one. Okay, so then we don't vote on... No sitten emme äänestä 253 tarkistuksesta. Jatketaan 254 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää. Hyl- tarkistamme 255 uudesta. We close vote. Päättyy ja on hylätty. Sitten 256 puolesta vastaan tyhjää alderyhmä. En nähnyt käsiä. Me tarkistamme tämän 256. We the Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 257 CP2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200, tarkistamme 260 ensin. 260. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 261 puolesta vastaan. Tyhjää. Entä Alde? Äänestys puolesta. No uudestaan 261 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 263 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty 264 puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni hyväksytty, mutta me tarkastamme tämänkin. Tarkistamme 264. Äänestys päättyy. Hyväksytty vuorossa 265 CP2 puolesta vastaan tyhjää hylätty 260 Ai haluatte tarkistaa selvä 265 CP2 koneäänestys. We close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. 266. Ai se raukeaa, totta. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty falls also? 263. Okei, okay, it, it had fallen because of... Ai, sekin oli rauennut aikaisempien äänestysten tuloksena. 268 no, no, no, Okay, so the next one we go to... Sitten 268 CP2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 268 CP2 ihan tarkistetaan uudestaan. We close the Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi mennään tarkistukseen 272 puolesta vastaan tyhjää. Hy- tarkistamme 272 uudestaan. 272. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 277 uudestaan. Close the vote. Äänestys päättyy hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksytty, mutta parempi tarkistaa. 281. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 284 puolesta puolesta. 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 287 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kaksi 90 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 291 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 292 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 293 raukea, 294 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 296 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 2, 9, 7 ja 9, 8, 9, 9, kaikki samanlaisia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Ai se raukea, totta. Ja nyt sitten mennään tarkistukseen 1, 34 sivun paikkeilla – 45 suoraan 45, koska kompromissi 5 hyväksyttiin, joten tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hylätty, mutta tarkistamme. 45, kiitos. Two more people to vote. 45. Vielä pari ihmistä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja ne tarkistus 46 puolesta. Four. Yeah, but we didn't vote on 44. No, we, no, we have to vote. We yeah. So we vote on 46. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään 62 tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 tarkistetaan ensin koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74, 3 ja 4 samanlaisia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 seuraavasti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän siis tarkistus 99 uudestaan koneäänestyksenä. One more person to vote. Yeah, we close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus. Saattaa puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi koneäänestyksenä 100. We close the vote. And it's... <laughs> Ei tullut selväksi tuollainen 28.3 tulos kä- käsien nostolla. Sitten 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 106 tarkistuksen. We close the vote. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 uudestaan koneäänestyksenä. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Vuorossa 114 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 118 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten vuorossa tämä loppuäänestäminen vielä koneäänestyksenä. We close the vote. päättyy. With 18 votes in favor, 10 against and... 12 puolesta 10 vastaan hyväksytty onnittelemme Dennis ja ole hyvä, saat puheenvuoron. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minun on sanottava, että olen hyvin kiitollinen kaikille varjoesittelijöille, jotka tekivät kovasti töitä tiukassa aikataulussa – Tämä menee nyt. Jurin jaloisen Pepe ESRlle sanoa, että totta kai huolenaiheet, joita esitettiin varjoesittelijöiden kokouksessa, viedään eteenpäin myös, joten koko äänestys ja aikaisemmin käydyt keskustelut kuuluvat jurissa. Kiitos. Okei, okay, so... Selvä. Nyt äänestetään vielä mandaatista. Koneäänestyksenä. Kyllä, koneäänestys. Mandaatti, joka koskee unionin tulikoodeksi ja Selimovic koneäänestys. We close the vote. Äänestys päättyy hyväksytty laajalla enemmistöllä 27 puolesta, yksi vastaan. Nyt saimme hoidettua tämän päivän äänestykset. Okay, everybody that leaves the room, can you... Pyytäisin, että kaikki, jotka lähtevät salista, lähtevät hiljaisuuden vallitessa. Okay, so we continue. Selvä. Jatketaan kokousta. Lainsäädännön valvonta osio on meillä seuraavana ammattipätevyysdirektiivin ja eurooppalaisen ammattikortin täytäntöönpanosta. panosta. Ja yksi kysymyksistä, jota me kysyisimme komissiolta on se, aikooko komissio jatkaa tätä tai laajentaa arkkitehteihin ja insinööreihin esimerkiksi tämän kortin käyttöä. Mitä toimia on tehty tässä mielessä? Tervetuloa Euroopan komissio. Martin Fronsa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Aina suuri ilo olla täällä ja tänään erityisen suuri ilo, koska minä toivon ja lienette yhtä mieltä kanssani siitä, että eurooppalainen ammattikortti on ollut melkoinen menestystarina sen käytön aikana. Annan teille, tai kerron teille ensin muutamia tilastoja. Pyytäisin kaikkia olemaan hiljaa. Thank you. Kiitos. Esitän teille hiukan lukuja kehityksestä ja käyttöönotosta. Minä olin kyllä lähettänyt sihteeristölle esityksen. Näkyyköhän se? Olisi avuksi, jos se saataisiin tuolle näytöille. Kiitos. Tämä on ihan uusi väline, jossain määrin edelleenkin uusi. Meillähän oli ammattipätevyysdirektiivin uudistus 2013 ja tämä eurooppalainen ammattikortti on ollut käytössä vuodesta 2016 alkaen täytäntöönpano takaraja tammikuussa. Noin kolmen vuoden ajan siis ollut jo voimassa, ei vielä ihan kokonaan kolmea vuotta, mutta melkein. Ja nythän tämä näkyykin, tämä esityskin, joten kuten näette, niin me olemme valvoneet tämän uuden väsineen, välineen täytäntöönpanoa hyvin huolellisesti. Meillä on jatkuvaa valvontaa siinä mielessä, että me tarkastelemme, kuinka järjestelmä toimii. Sehän perustuu inform- sisämarkkinainformaatiojärjestelmään. Kyse on komission ohjelmasta, jos näin halutaan sanoa, ja me tarkastelemme sen toimintaa lähes päivittäin. Mutta tietysti ja meillä on ollut myös erilaisia tapahtumia, muun muassa yhtenäismarkkinafoorumi, työohjelma ensimmäisenä toimintavuonna tai työryhmä ja me kuulemme myös sidosryhmiä jatkuvasti ja meillä on ollut myös raportti tästä ammattikortista, se julkaistiin vuosi sitten ja sitten meillä on tällainen foorumi, jossa käyttäjät kertovat ja oppivat toinen toisiltaan tämän ammattikortin käyttämisestä. Seuraava kuva. Aika hyvin tätä on otettu käyttöön, kuten näette. Yli 6000 hakemusta. Ne jakautuvat aika äh, hyvin vakiintuneiden ja tilapäisten palveluiden tarjoajien kesken ja eri ammattejakin on katettuina. Voi muistuttaa, että meillä on viisi ammattikuntaa katettuna. Äh, hoitajat, farmaseutit, fysioterapeutit, kiinteistöyrittäjät ja niin edespäin. Ja kun mm, me pääsemme tästä vähän eteenpäin, niin kerromme, miten ammattikorttia nämä eri alat ovat käyttäneet. Tietysti on eroa hakemusten määrän ja varsinaisten korttien myöntämisen määrän välillä. Aika yllättävän korkea määrä hakemuksia ää, ää, oli sellaisia, että että ne vedettiin lopulta pois tai sitten äh, asiakirjoja puuttui tai että tämä ammatinharjoittaja ei lopulta sitten kuitenkaan jatkanut prosessia, teki hakemuksen, mutta ei kuitenkaan jatkanut. Yksi mahdollinen selitys tähän on se, että ihmiset yrittävät, kokeilevat tätä, mutta sitten asiakirjan vaatimukset ovat sellaiset tai jäsenvaltioiden edellyttämät ähm, ähm, tunnustus, tutkintojen tunnustushinnat ovat niin korkeat, että ihmisiä ei enää huvitakaan jatkaa tätä hakemusta. Se on yksi selitys. Sitten seuraava kuva. Eli tästä juuri äsken puhuin. Tästä näette, miten nämä ammattikortit ovat jakautuneet eri ammattikuntiin, vakiintuneiden ammatinharjoittajien osalta eniten fysioterapeutteja, myös äh, sairaanhoitajia. Heidäthän äh, tunnustetaan automaattisesti toisin kuin äh, fysioterapeutit. Sitten tilapäiset palveluntarjoajat, vuoristo-oppaat, on aika suuri, suuri lohko tässä kuvassa. Nämä vuoristoopathan ovat liikkuvaista porukkaa ja liikkuvat tietysti siellä, missä on vuoria. Eli mm, tältä tämä kuva näyttää ja tuolta ylhäältä kuvasta näette lukumäärät, numerot, mutta se mitä ette näe on se, että näiden numeroiden, siis lukumäärät nousevat jatkuvasti noin sadalla tai kahdella sadalla per vuosi. Saapa nähdä, miten tämä trendi tästä jatkuu, mutta käyttöönotto oli aika korkea jo ensimmäisenä vuonna ja sitten joka vuosi äh, kortteja käytetään enemmän ja enemmän, mikä puhuu tietysti tämän välineen menestyksen puolesta. Sitten kun puhutaan äh, ammattikortista, niin me olemme ottaneet käyttöön uuden mekanismin, äh, kun äh, ammattipätevyysdirektiiviä uudistettiin, ja se oli tämä niin sanottu hälytysmekanismi. Eli tästä näette, miten ammattikunnat on katettu, miten ne jakautuvat. Terveydenhoitosektori esimerkiksi ja sellaiset sektorit, jotka ovat alaikäisten kanssa tekemisissä, esimerkiksi koulutus, Äh, ala ja niin edespäin. Eli aika vähän väärännettyjä tutkintotodistuksia täällä näkyy, aika monia hälytyksiä. Siis tämä oli tietty ongelmien lähde jäsenille. Me emme odottaneet näin monia hälytyksiä. Äh, me pyysimme niitä jäsenvaltioita, joissa tuli paljon näitä hälytyksiä, kertomaan, mistä näitä hälytyksiä tuli. Ja ilmeni, että joissain jäsenvaltioissa on sellainen sanktiojärjestelmä, jonka myötä tietyiltä ihmisiltä viedään ammatin harjoittamislupa joksikin, jostain syystä, joksikin aikaa. Ehkä ei ole esimerkiksi maksettu jäsenmaksuja. Joissain toisissa maissa tulee sanktioita muista syistä. No, Eli tämä hälytysjärjestelmä ei harmonisoi sanktiojärjestelmää jäsenvaltioissa, mutta heijastelee sitä, että sellainen on ja se näkyy näissä numeroissa. No, jäsenvaltiossa on ollut aika, jäsenvaltiolla on ollut vaikeuksiakin käsitellä näitä hälytysten määriä. Mm, sanktioita on tullut hallinnollisista syistä ja ihan substanssisyistä. Hallinnollinen syy on esimerkiksi jäsenmaksujen maksamattomuus. No, me emme tietenkään tämän enemmän voi eritellä tai analysoida näiden hälytysten syitä, koska direktiivi ei sitä mahdollista. Tietosuoja tietysti tässäkin astuu peliin. Yritämme tehdä niin paljon kuin mahdollista, mutta joissain jäsenvaltioissa on vähän vaikea jopa käsitellä tätä hälytysten korkea lukumäärää. Sitten sidosryhmä, kyselytutkimus ja koskee tietysti eurooppalaista ammattikorttia. Tästä tämä taulukko on 0 viiteen. Viisi tarkoittaa hyvin tyytyväistä, nolla tarkoittaa hyvin, hyvin tyytymätöntä. Ja kuten huomaatte, niin me olemme tuolla skaalan yläpuoliskolla kaikessa. Ja jäsenvaltiot ovat tosiaankin olleet tyytyväisiä, julkiset viranomaiset ovat olleet tyytyväisiä esimerkiksi tiedonvaihtoon. Takarajat ja menettelyt ovat ihan selkeitä ammattikortti yhteyksissä. Sitä arvostetaan. No kritiikkiäkin on annettu, me otamme kritiikin tosissamme. Pyrimme jatkuvasti valvomaan tilannetta ja parantamaan tätä järjestelmää sen palautteen perusteella, jota viranomaisilta ja ammatti, ammatinharjoittajilta saamme. Ja seuraava kuva, jos saan pyytää. Tällaisia asioita olemme oppineet ammattijärjestöiltä ja ammatinharjoittajilta. Tämä liittyy siis tyytyväisyyteen. Kiintoisaa on nähdä, että tuolla oikealla puolella, kun katsotaan, missä olisi parannettavaa – se ei tietenkään liitty mitenkään itse, itse ammattikorttimenettelyyn. Nämä parantamistoiveet liittyvät sellaisiin asioihin, jotka ovat ammatinharjoittajien kannalta tärkeitä ja ihan loogisiakin. Takarajat. Takarajat ovat ehkä heidän mielestään liian lyhyitä. Asiakirjavaatimukset ja maksut. Yleensä ihmiset pitävät näitä taakkana. No joissain tapauksissa se on ymmärrettävääkin. Ja sitten on tietysti lisävaatimuksia, jotka liittyvät tunnustamismenettelyihin, ja sekin on tietysti taakka joillekin. Seuraava dia. Tämä liittyy hälytysmekanismiin, siitä puhuttiin jo äsken. Tämä liittyy hälytysmekanismia käyttäviin viranomaisiin. Voidaan todeta, että noin Suurin osa on tyytyväisiä tähän hälytysmekanismiin, mutta osa ei. Kolmannes ei ole tyytyväinen. Ja se johtuu ehkä siitä, että näitä hälytysjärjest- nämä hälytysjärjestelmät ovat joidenkin mielestä hankalia. No, me emme oikeastaan sille asialle voi mitään. Tämä liittyy lähinnä kansalliseen lainsäädäntöön ja sen outouksiin. Ja tässä on sitten yleinen tyytyväisyys tutkimuksen tulos. Tämä liittyy hälytysmekanismiin. Eli hälytysmekanismiin ollaan yleisesti tyytyväisiä. Siellä ollaan tuolla nelosen pinnassa koko ajan. Eli julkishallinto on tyytyväinen tähän järjestelmään, mutta kyllähän me ymmärrämme, että joitain ongelmiakin on ollut, mutta niihin me voimme oikeastaan puuttua vain rajallisin keinoin. Ja siinäpä olivatkin kaikki minun huomioni tästä asiasta. Kiitos. Thank you very much for this very... Kiitos oikein paljon Tämä oli erittäin selvä katsaus. Haluaisiko joku jäsen esittää kysymyksen? Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Tämä ei ole niinkään kysymys, enemmän kommentti. Um, Haluaisin kiittää komissiota. Ah, por, uh tulitte ensinnäkin valiokuntaan ja teitte tämän pienen esityksen. Mielestäni se oli mielenkiintoinen. Ja kuten hyvin tiedetään, äh, tai komissio tietää, minä laadin itse kaksi kysymystä komissiolle. Yksi vastaus tuli heinäkuussa. Komissio vastasi, että on valmis ottamaan ilmaisu mielenkiinnon osoituksia artiklan 4b mukaisesti 2005-36 direktiivissä tältä pohjalta tutkitaan neuvoston jäsenvaltion kanssa, voidaanko sovelt- laajentaa ammattikortin sovellusalaa ja mitä ammattia siihen sitten jatkossa otettaisiin mukaan. Minä olen vakuuttunut siitä, että komission pitää laajentaa näiden ammattikuntien määrää, jotka voivat käyttää eurooppalaista ammattikorttia koska markkinoidenhan pitää palvella kansalaisia aika toisinpäin ja taata myös yhtäläiset mahdollisuudet kaikille Euroopan ammattilaisille. Tämän laajentamisen kautta, mitä tulee ammattikortin käyttöön, niin pystymme saavuttamaan nämä tavoitteet aivan erityisesti kun ajatellaan tätä korkeaa nuorisotyöttömyyttä. Näin voidaan helpottaa liikkuvuutta työntekijöiden parissa uskon, että tätä kautta saisimme dynaamisemman, kilpailukykyisemmän talouden ja työntekijät voisivat liikkua paremmin. Ja Brexitin jälkeen meidän pitää varmastikin ottaa tämä kysymyskin paljon vakavammin niiden maiden kesken, jotka vielä tässä unionissa ovat. Sitten komissio työasiakirjassaan huhtikuussa tänä vuonna heijastelee tätä tyytyväisyyden tasoa. Tässä nähtiin nämä tyytyväisyys tulokset, lähes 4000 hakemusta ammattikortille ja 66 prosenttia liittyy pysyvään asettautumiseen. Tämä on myönteinen saldo ja samat kuin tämän vuoden täytäntöpanokysymyksestä. Sitten vähän yhteisistä koulutus- periaatteessa Mielestäni tämä on väline, joka huolimatta siitä, että sitä on kehitetty ja sitä vielä pitää kehittää, siihen liittyy suurta potentiaalia sisämarkkinoiden kautta ja voidaan lähentää säänneltyjä ammattikuntia jäsenvaltioiden kesken tutkimus, jonka komissio tilasi vuonna 2017 insinöörijärjestöltä koskien yhteisiä koulutusmahdollisuuksia insinöörikoulutuksessa ja tätä kautta voidaan edistää tätä koulutusta ja käyttää insinöörin ammattina tällaisena pilottihankkeena. Kehottaisin, että komissio jatkaa tällaista toimintaa ja pyrkii laajentamaan Euroopan ammattikortin käyttöä ja pyrkii kehittämään tällaisia yleisiä koulutusperiaatteita. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Gephardt, olkaa hyvä. Ja, yeah, Niin, kiitos. Minusta tämä aihe on erittäin tärkeä ajatellen sisämarkkinoita ja ihmisiä, jotka haluavat yhdessä elää täällä Euroopan unionissa. Palveluiden tarjoamisen vapaus ja asettautumisvapaus ovat tärkeitä ja niistä pitää voida nauttia. Kun nämä alustat epäonnistuivat, oli hyvä, että saimme tällaisen eurooppalaisen ammattikortin. Se oli kyllä viime vuosien suurimpia aikaansaannoksia ja tulokset osoittavat tänä päivänä, että tämä todella on erittäin myönteinen väline. Olen hyvin iloinen siitä, että asia on niin myönteinen ja olemme tehneet tietenkin komission kanssa pitkään ja yhteistyötä – Olin esittelijäkin ensin ja sitten kollega Arnio. Ja minusta tuntuu, että ammattipätevyysdirektiivin artiklan neljän osalta pitäisi todella edetä, eikä liian varovaisesti. Minusta Euroopan komissio on hiukan liian varovainen tässä. Insinöörien liitot esimerkiksi ovat kyselleet ainakin kymmenen vuoden ajan – miten me voisimme edetä. Euroopan komissiolta haluaisin vielä kysyäkin jotain. Tiedän, että insinööri ei ole yksi ammatti. Siihen liittyy monia eri ammatteja ikään kuin. Ja tiedän tämän ja varmasti haluatte sen minulle kuitenkin vielä sanoa, mutta kuitenkin toivoisin, että olisi mahdollista edetä tällä saralla. insinöörit, arkkitehdit olisivat hyvin liikkuvaisia, ei ainoastaan Euroopassa, vaan koko maailmassa. Ja olisi hienoa, jos voitaisiin helpottaa tätä hallinnollista taakkaa, jotta nämäkin ihmiset voisivat harjoittaa ammattiaan. Aikaisemmin Italian puolelta erityisesti vaadittiin edistystä. Nyt Cogiti-järjestö myös. En oikein tiedä, miten se espanjaksi lausutaan. 90 000 jäsentä toivoo, että edettäisiin tässä kysymyksessä ja varmasti on muitakin liittoja, jotka eivät ole vielä olleet yhteydessä meihin, jotka pitäisivät tätä tervetulleena edistysaskeleena. Joten Haluaisin kysyä Euroopan komissiolta. Voitaisinko ajatella, että komissio ei ainoastaan kuulisi näitä mielenkiinnon osoituksia, vaan kuulisi ja tekisikin jotain. No kuunteleminen on ihan hieno asia, mutta mielelläni näkisin myös vähän toimintaa. Joten kysyisin, koska lähdette todella toteuttamaan edistysaskeleita näillä aloilla. Kiitos. Kiitos. Haluaisin itsekin esittää kysymyksen. Alustuksesta näkyi hyvin selvästi, että erityisesti vuoristooppaat tarjosivat tällaisia väliaikaisia palveluita. Ja olen itse jo osoittanut kysymyksiä komissiolle myös hiihdon opettajista Ranskassa – esimerkiksi itävaltalaiset hiihdon opettajat kohtaavat ongelmia. Vaikka heillä olisi ammattipätevyys Itävallassa, eivät pysty käyttämään sitä Ranskassa. Eli voitaisiinko ajatella, että näiden vuoristooppaiden menestys Voisiko siellä esimerkki myös ihdeopettajien, lasketteluopettajien osalta? Kiitos. Extension of the EPC. No, ammattikortin ulottaminen muihinkin ammatteihin on tietysti hyvä ajatus. Sitä pitäisi käyttää niin paljon kuin mahdollista. Teknisestikin se olisi ihan helppoa, myös juridisesti helppoa, koska meillä on täytäntöönpanoa asetus, mutta kentällä on kiintoisaa nähdä, että kun me olimme aloittaneet ammattikortin käytön, niin oli pari muutakin ammattikuntaa, joita harkittiin muun muassa insinöörit. Tämä oli kuitenkin hankalaa siitä syystä, että minun näkemykseni mukaan jäsenvaltiot näkivät, että se olisi liian suuri taakka, jos tätä ammattikuntaa ää, ää, olisi pitänyt säännellä – Sehän edellyttää sitä, että ää, myös kotijäsenvaltio ää, joutuisi ää, nimi, nimittämään hallintoon henkilön käsittelemään ää, ammattikorttihakemuksia. Eli, va, eli vaikka ää, jäsenvaltiolla tämä ammattikunta ei olisi säännelty, niin ää, tulisi nimetä tällainen henkilö, jotta ammattikortti porttia voitaisiin käsitellä, että, tote- e- e- että voitaisiin tehdä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa. No me yritimme ensin ottaa insinööritkin mukaan, mutta juuri tämä oli kompastuskivenä. Me yritimme selittää hyötyjä ja etuja. Meidän täytyy kaiken kaikkiaan yrittää vakuuttaa toimijoita siis jäsenvaltioiden hallinnosta on kyse. Ja me korostamme koko ajan sitä, että tämä ammattikortti on ollut menestystarina, joten siitä olisi varmasti hyötyä muillakin aloilla. Toinen asia, joka täytyy pitää mielessä, on se, että kun tekee työtä sellaisten ammattikuntien parissa, jotka on, ovat säännit, sään, sään, säänneltyjä ammatteja, niin ja arkkitehdithän kuuluvat tähän, tähän luokkaan, toisin kuin insinöörit, niin varmasti no, arkkitehdit voivat ehkäpä myös jäsenvaltioiden kannalta olla helpommin käsiteltäviä juuri äsken mainitsemastani syystä. Ja meillä on suurimmassa osassa jäsenvaltioita toimivaltaisia viranomaisia tekemään tätä. Me teemme yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotka edustavat arkkitehtejä, ja yritämme saada Äh, ne kiinnostumaan ammattikortista niin, että voimme mennä äh, jäsenvaltioon ja sanoa, että tällainenkin sektoriala toivoo ammattikorttia. Eli paljon työtä kuitenkin täytyy vielä tehdä, jotta ammattikortti toimii jatkossakin ja paranee entisestään. Ja paras mainos tietysti <clears throat> on sen osoittaminen, että järjestelmä toimii. Meitä tietysti kiinnostaa tämän välineen käyttäminen – me edistämme, mainostamista niin paljon kuin mahdollista. Ja jos te haluatte tukea meitä, niin tässä, tässä työssämme niin olisimme erittäin tyytyväisiä, mutta tietysti tässä on kyse myös komission poliittisesta päätöksestä. Täytyy katsoa, miten tämä onnistuisi. Teknisesti se olisi helppoa, mutta tarvitaan selkeää kiinnostusta jäsenvaltioiden hallinnoilta ja sidosryhmiltä Yritämme sitä tietysti pönkittää. Ja jos te voitte meille antaa tukea sekä sidosryhmien että jäsenvaltioiden suhteen, niin sitä kyllä arvostaisimme. Muutama pikainen sana vielä yhteisestä koulutusjärjestelmästä. Se ei tietenkään ole sama kuin ammattikorttiyhteiset koulutusperiaatteet ovat tällaisia foorumeita, joiden tarkoitus on saada aikaan tietynlaista yhtenäisyyttä tietyillä sektoreilla, jotta voidaan varmistaa nopea automaattinen vastavuoroinen tunnustamismenettely. Yritimme tätä insinöörien parissa, mutta insinöörien yhdistykset eivät pystyneet sopimaan keskenään siitä, mikä olisi hyödyllistä ja käyttökelpoista, joten tällä alalla itsellään oli ongelmia esittää konkreettisia ajatuksia insinöörien koulutuksesta, miltä tämä koulutus puitteista näyttäisi. Eli tämä sektori ei ole nyt ollut sitten niin menestyksekäs, mutta, mutta kun tullaan tähän hihdon, hihdon, hihtoopas kysymykseen, lasketteluopas kysymykseen, niin ei, jäsenvaltiot ovat jo tehneet ehdotuksia yhteisen testin laatimiseksi Olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa nimenomaan lasket, lasketteluoppaiden tai opettajien kouluttamisessa. Eli me tietysti haluamme, että hyvin pätevät hiihdon opettajat voivat liikkua paikasta toiseen tehtyään tällaisen standardoidun testin, jota ju tässä kehittelemme. Eli nämä laskettelun opettajat voisivat vapaasti liikkua niillä alueilla, joilla vielä on lunta ja vuoristoaluetta. Eli että emme ole vielä toteuttaneet tätä, mutta me toivoisimme, että tämä olisi hyvä konkreettinen uusi väline, eli yhteinen koulutustesti. Thank you very much, Mrs. Seinfeld. Kiitos oikein paljon, edustaja Seinfeld. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin haluan onnitella komissiota. Mielestäni on hienoa, että nyt käsittelemme tätä asiaa. Meille EU sisältää sinällään jo valtavan arvon ja arvostamme erityisesti sisämarkkinoita. Minun täytyy sanoa, että tämä osa sisämarkkinoita, joka koskee ihmisten vapaata liikkumista, niin se on juuri se osa, joka ei nyt oikein toimi niin kovin hyvin arkipäivässä, varsinkin kun katsotaan niin sanottuja säänneltyjä ammatteja. Olemme, saimme kuulla teidän esityksenne ja komissiossa siinä on siis ryhdytty korjaamaan jonkin verran tilannetta, mutta tämä on vain pisara meressä. Meillä on valtavasti tällaisia säänneltyjä ammattikuntia, niitä on satoja ja taas satoja. Mikäli nyt muistan oikein, kai noin kolmisen tuhatta eri jäsenvaltiossa ja näitä ammatteja on säännelty enemmässä tai vähemmässä määrin, mutta säännelty sellaisella tavalla, että vaikkakin on loistava ammattitaitoinen mm, ammattihenkilö ei voi harjoittaa ammattiaan eri jäsenvaltioissa. Jos on ammattilainen Liet- tuollainen henkilö, hän ei voi tehdä työtään vaikka Saksassa tai Espanjassa. me pysty korjaamaan tilannetta, liik- vapaa liikkuvuus pysyy harhakuvana tavallaan. On otettu askelia kyllä ihan oikeaan suuntaan, mutta tämä on vielä varsin arkaa toimintaa. Nyt puhutaan siis oikeastaan sisämarkkinoiden esteistä, ei puhuta aivan puhutaan eri jäsenvaltioiden intresseistä, joita äh, turvataan mustasukkaisesti. Ja joskus voidaan ihan suoraan sanoa, että tämä on lähes patologista täällä jäsenvaltiotasolla. On säänneltyjen ammattien säätiöt, jotka ovat varsinaisia kiltoja tai korporaatioita tavallaan, ja ne yrittävät niin mustasukkaisesti vartioida omaa tonttiaan, että estävät pääsyn muilta lähes niin, että on melkein mahdotonta saada jalkaa ovenrakoon, jos on nuori henkilö esimerkiksi. Siis lähes mahdotonta harjoittaa ammattia jossakin toisessa jäsenvaltiossa, tai niin kuin omassakin jäsenvaltiossa on vaikeus ryhtyä tätä ammattia harjoittamaan saatikka sitten muualla. Joskus tämä on ihan mafiatyylistä toimintaa. On näitä ammattikiltoja, ammattijärjestöjä, joiden päätarkoituksena ei suinkaan ole nostaa laadun tasoa eri ammattilaisten keskuudessa, vaan ennen kaikkea he haluavat sulkea markkinat, sulkea oman ammattikuntensa rajat, edellä edes mahdottomaksi muille harjoittaa kyseistä ammattia varsinkin jos he tulevat ulkopuolelta. Niitä se mainittiin. Hiihdonopettajat oikein hyvä esimerkki onkin. Sitten on matkaoppaat, toinen hyvä esimerkki maissa, joissa turismi, matkailu on tärkeä osa kansantaloutta. Siellä tämä on isompikin ongelma. Tunnen tämän omasta kokemuksestani. Enemmistö matka, matkaoppaista – se, mitä he työssään päivittäin tekevät, ei ole viedä turistiryhmiä sinne ja tänne, vaan 99 prosenttia ajasta menee siihen, että he yrittävät kertoa virkamiehille niistä henkilöistä, jotka laittomasti harjoittavat ammattia. He pyrkivät niin mustukkaasti suojamaan omaa ammattikuntaansa, että muiden on mahdotonta toimia he suorastaan vakoilevat kollegojaan ja varoittelevat viranomaisia sitten tällaista tilanteista. Kiitos oikein paljon. Saisimmeko kuulla komission vastaukset? Thank you. Um, in... Kiitoksia kovasti. Kyllä. Monet asiat ovat sellaisia, että niitä kannattaa pohdiskella ja niin mekin teemme. Kysymys tietysti aina kuuluu, halutaanko ihmisiä auttaa ylittämään esteitä vai halutaanko mennä ongelman ytimeen ja pohditaan, onko tämä este nyt tässä välttämätön. Meillä on pätevyysdirektiivi, siinä käsitellään lähinnä sitä, kuinka voidaan auttaa ihmisiä ylittämään ongelmia, annetaan sääntöjä, jotka liittyvät esimerkiksi jäsenvaltioiden koulutuksen järjestämiseen ja eri, erilaisiin muihin käytännön seikkoihin siihen, miten voidaan päättää, ovatko nämä ihmiset riittävän päteviä. Mutta tietysti voidaan aina pohtia, onko tämä este paikallaan, onko se oikeasuhteinen, onko se omiaan todella suojelemaan ihmisiä ja ammattikuntia. Ja vähän aikaa sitten hän te ja me yhdessä työstimme direktiiviä oikeasuhteisuustestin laatimisesta, joka jäsenvaltioiden täytyy ensin tehdä ennen kuin asettavat uusia sääntelyesteitä. Eli me haluamme parantaa sääntelypuitteistoa, poistaa tarpeettomia esteitä ja kun esteitä on ja ne ovat perusteltuja, niin autamme ihmisiä ylittämään ne. Ja tämä oikeasuhtaisuustesti, me tietysti autamme jäsenvaltioita, jotta sitä voidaan toteuttaa asianmukaisesti ja haluamme pitää huolen siitä, että uusi asetus, uusia asetuksia tehdään vain silloin, kun se on tarpeen, kun halutaan suojella yleisöä ei ainoastaan siksi, että haluamme olla protektionistisia. Ei niin, että haluaisimme estää kolmansien maiden ihmisiä tulemasta ja viemästä meidän työpaikkojamme. Ei. EUn tasolla meillä on selkeät säännöt ja tuomioistuimen oikeuskäytäntöäkin siitä, mitä jäsenvaltioiden täytyy tehdä ennen kuin laaditaan uusia lakeja. Ja tietysti tarkastelemme myös olemassa olevaa sääntelykehikkoa. Meillä on siis tosiaankin tämä pätevyysdirektiivi eh, ja uudistetun, uudistetun direktiivin jälkeen nämä kolme vuotta ovat antaneet meille paljon hyvää kokemusta. Eh, oli tietysti vaikea saada jäsenvaltiot ymmärtämään, että osa niiden eh, laajasta on sellaista, että sitäkin voitaisiin siloittaa. Siksi meillä on, me olemme myös palvelupaketin yhteydessä laatineet julkilausuman, jossa e, jäsenvaltioita kehotetaan pohtimaan, missä kohtaa olisi ehkä syytä tehdä uudistuksia. Ja olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että ehkä kenties on sellaista sääntelyä, joka saattaa mennä pidemmälle kuin mikä on tarpeen. No, Tämä on tietysti jäsenvaltioiden toimivaltaa. Tämä liittyy vapaaseen liikkuvuuteen. Jäsenvaltioiden tietysti täytyy laatia sellaista lainsäädäntöä, joka suojelee julkista etua ja joka ei ole protektionistista. Ja silloin kun lait ovat perusteltuja ja pääsyammattikuntaan on rajoittunutta lainsäädännön keinoin, niin tietysti haluamme sitten sellaisen lainsäädännön, jonka perusteella voidaan todistaa, että tietty pätevyys on. Eli tämä on tällainen holistinen lähestymistapa ja tietysti jos teillä on meille kerrottavaa omista kokemuksistanne jäsenvaltiossa, niin se on kyllä tervetullut. Ähm. Kiitos oikein paljon teille, Martin Fron. Uskon, että saimme vastaukset kysymyksiin, no. ehkä täydellistä ratkaisua vielä, mutta kuitenkin kiitos oikein paljon, että olitte täällä ja kiitos tästä alustuksesta. Näin voimme päättää tämän aamun kokouksemme. Seuraava kokouksemme järjestetään 6. päivä joulukuuta. Kiitos oikein paljon kaikille. Kiitos tulkeille. Mukava päivä.